viranomaiset ovat kääntyneet puhemiehen puoleen ja pyytäneet Rolandas Paksasin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamista rikosoikeudellisen menettelyn puitteissa. Ja työjärjestyksen mukaisesti tämä pyyntö nyt annetaan juurivaliokunnan